Damen hän, Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Herra Bilt, saanko minä oman puheeni? Hyvät naiset ja herrat, olen kovin iloinen siitä, että, että voimme kokoontua tässä Ruotsin ulkoministerin Carl kanssa. Herra Bildt on täällä myös puhumassa Euroopan rauhaninstituutin perustamisesta tällaisesta ajatuksesta. Ja tässä yhteydessä voimme varmasti myös nähdä sen edun, että hän, meillä on etuna myös se, että voimme puhua hänen kanssaan muistakin kysymyksistä. Tämän, muun muassa tapaamisten, jotka liittyvät Syyriaan, vesitilanteeseen, koulutukseen, ne ovat kaikki sellaisia, jotka kuuluvat Rauhaninstituutin toimialaan mahdollisesti varmastikin myös kysymys, joka liittyy kehi- tähän kielteisiin demokratia- ja oikeusvaltiokehitykseen eteläisissä ja, eteläisissä ja itäisessä naapurustossamme. Olen kovin iloinen siitä, että voimme näistä asioista teidän kanssanne keskustella. Karl, sinähän myös Täällä on hyväksytty myös mietintö Euroopan unionin ulkosuhteista. Te voisitte ehkä tästäkin ottaen ottaa kantaa. Näiden esimerkkien valossa näemme, miten välttämätöntä on saada tällainen Euroopan rauhaninstituutti aikaan. Kiitoksia, että pääsitte tulemaan Nyt on vuorossa Ruotsin ulkoministeri. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Elmar, on aina ilo olla täällä. Olen täällä tänään sen työpajan vuoksi, joka meillä on vähän myöhemmin, joka liittyy ajatukseen eurooppalaisesta rauhaninstituutista. Ehkä voimme laajentaa keskustelua siitäkin. Euroopan rauhaninstituutin idea täytyy nähdä laajemmassa kontekstissaan liittyen siihen, mitä me haluamme, vahvistaaksemme Euroopan unionin Turvallisuus, rauhan, vakauden ihmisoikeustoimijana – naapuristossamme ja laajemmin maailmassa. Meillä on prosessi käynnissä. Rooma ei päivässä rakennettu näin lievästi sanoen. EU-mainetta e globaalisena toimina ei myöskään rakenneta päivässä, mutta askel, askelta lisäämme kapasiteettia, osaamista, toimielimiä ja askeleita. saamme niitä toimimaan vähän paremmin. Euroopan rauhan pitäisi ajatella tämän orkestroinnin puitteissa yhtenä soittimena, jolla me edistämme etujamme maailmassa. Mainitsin pari asiaa, jotka Elmarkin otti esille. Useimmat ovat tässä Brock-mietinnössä, eikö niin? Se oli muuten hyvä asiakirja. Se oli tosi hyvä yhteenveto teidän näkemyksistä totta kai, mutta myös haasteista, joita kohtaamme. Lisäisin, että olen hyötynyt aika paljon jostakin mietintöluonnoksista, joita teillä on. Teillä on internetin vapaudesta. Mietintöluonnossa on lähellä meidän sydäntä. On äärimmäisen tärkeää, että parlamentti on siitä aktiivinen. Teillä on kyberturvallisuudesta samanlainen Sekin tulee olemaan lähivuosina tärkeämpi aihe. Ja Brock mietin kanssa rinnakkain tällä mietintöä. Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. En, kysyi tästä Gymni-tyyppisestä epämuodollisesta kokouksesta, joka meillä oli. Se oli tavallisen hyödyllinen ulkoministeritapaaminen tuossa tapaamisessa. Me käytämme pikkasen aikaa käsitelläksemme jotakin laaja-aluisia kysymyksiä, jotka usein unohtuvat. Meillä on usein tällaisia maantieteellisiä keskusteluja, ongelma siellä, ongelma täällä. Mutta laaja-alaiset kysymykset ovat jo tärkeimpiä. Internetin vapaus on kysymys tällaisesta horisontaalisesta kysymyksestä, joka vaikuttaa moniin. Me keskustelemme vesikysymyksistä eri maailman osissa koulutuksesta ja sen politiikasta, jolla me pyrimme hakemaan, tavoittamaan ihmisiä koulutuksen pariin. Ja sitten keskustelemme Syyriasta. Kaiken kaikkiaan ajat ovat aika haastavia eurooppalaisille poliitikoille, diplomaateille. Maailmantalous ei ole sitä, mitä se tuppasi olemaan. Euroopan talous ei myöskään. Tämä vaikuttaa niin haasteisiin kuin tietyssä määrin uskottavuuteen Euroopan pehmeän voimaan, joka oli tavallaan Euroopan menestyksen magneetti. Se edisti rauhaa ja vaur- vaurautta. Suurin osa on tallella, mutta pitää ymmärtää, että kuten Clintonin kampanjassa sanottiin, se on taloushölmö, joka ruulaa. Meidän täytyy saada talous jalkeilleen. Se tulee määrittelemään sen pehmeän voiman magnetismin, joka meillä on lähiaikana lähiseudulla ja kauempana. Vaikutuksemme lähempänä ulkomailla ja politiikat siellä ovat tärkeimpiä, ja toimimme tehokkaasti, jos voimme osoittaa olevamme tehokkaita ulkopolitiikan toimijoita lähellä, saamme uskottavuutta kauempana. Kaukana ei voi olla uskottava, jos ei ole uskottava vähän lähempänä. Ja tuolla haasteet ovat tärkeitä. Kun Olemme Stefan Füllerin kanssa Ukrainassa tässä mennä päivänä. Jatkoimme sitoutumistamme tuomaan suhteen ja sen kehityksen suhteen, siellä meillä on aika kiinnostavat puitteet. Stefan Fylle on komission puolesta. En tiedä, Elmar, väittäkö sitä, mutta hän väittää edustavan Euroopan parlamenttiakin. Minä en voi väittää edustavani neuvostoa, mutta olen neuvoston jäsen. Me keskustelemme kolmen pilarin enemmän tai vähemmän merkittävien edustajien kanssa. Meillä on yhteisiä tapaamisia. Tällä kertaa meillä oli pitkä tapaaminen Janukovicin kanssa, erittäin tiukkoja tapaamisia, erittäin selkeät kannat. Ja se antaa meille vissin määrän uskottavuutta, joskus me onnistumme sikäli muuttamaan asioita ja nähtäväksi itäisen kumppanuuden alueella on tärkeitä vaaleja tulossa. Valko-Venäjällä, pian. Nähtäväksi jäävätkö ne vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Jos joku uskoo, että ne ovat vapaat ja oikeudenmukaiset, nostakaa kätenne, ei näy. Kysymys on, kuinka huonot niistä tulee? Tilanne on aika masentava. Ja me yritämme, ja me yritämme vaikuttaa sitten Georgian vaalit ensimmäinen lokakuuta. Olin Radek Sikovskin kanssa ja se oli muitakin ulkoministeriä viikonloppuna ajatellaan kaikkia vaikeuksia siellä, niistä tulee parhaat vaalit tähän mennessä. Ei täydelliset, olemme kaukasuksella. Mutta no, he nyt ki- kiipeävät tikapuita askelma askelmalta. Asiat paranevat. Heillä on erityishaasteita tämän erityishaastajan muodossa. Tämä varokas, rikas ehdokas, jonka omaisuus on noin puolet Georgian BKTstä. Ja tähän liittyy jotain vaalirahoituskysymyksiä. Mutta meillä, on yli 2000 vaalitarkkailijaa paikan päällä, että näemme, laatuiset vaalit siellä on. Sitten 28. lokakuuta on Ukrainan tärkeät vaalit. Ja saa nähdä, miten siellä käy. Kun siellä olimme, komissio, minä ja Elmar. Me annamme tiukan viestin, että me odotamme vapaita oikeudenmukaisia vaaleja. Tulee olemaan määritelmä kysymys, voivatko vaalit olla vapaita ja oikeudenmukaiset, kun yksi johtava poliitikko on vankilassa. Mutta emme mene tuohon yksityiskohtaan sanomme, että pidämme sinä vastuussa vaalien kulusta, ja sillä tulee olemaan vaikutuksensa Ukrainaan ja EUn suhteiden tulevaisuuteen. Tämä tulee olemaan neuvoston esityslistalla marraskuussa. Saa nähdä kuinka käy. Itäsuuntaan Moldova. Heitä pitäisi onnitella vaikeista oloista olematta. Heidän eurooppalainen uudistusagenda etenee. Muualla kaukasuksella tilanne on hankalampi. Jännitteet Armenian ja Azerbaidžanin välillä ovat korkealla. EUn e-, e rooli on vähän eniten lähinnä Nagorno-Karabahiin, mutta tästä täytyy olla, vuodesta Karabahiin, tästä täytyy olla tietoinen. Lähemmillä alueilla. Meillä on Balkanilla asioita. Kroatiaan liittyminen etenee ja sen maa tois, toisen jälkeen etenee poissaoloni aikana, ei sen vuoksi, vaan huolimatta poissaolosta, niin Ruotsin hallitus päätti si- lähettää Kroatian liittymissopimukseen valtiopäiville. Meillähän on hyvin monimutkainen prosessi tässä, mutta päätös, päätös Ruotsissa tehdään lähiviikkoina. Ja tämä tapahtuu maassa toisensa jälkeen. Joten siinä ollaan aikataulussa. Sitten muut Balkanin alueet. Tärkeää on edetä koko ajan. Voimme puhua askelista yksityiskohdittain, mutta vaikka tie on pitkä jollekin maille, ja pitkä se tulee olemaan, sellaista se nykyään on. Tärkeää on, että askelia otetaan koko ajan, ja he tietävät, että eteenpäin mennään. Ei kysymys ole tien pituudesta. Ei ole päivän etenemisnopeus ole ratkaisevaa. Poliittisesti tärkeää on, että kaikki koko ajan etenevät jotenkin nopeusansioiden mukaan. Sielläkin on näitä horisontaalisia kysymyksiä. Balkanin infrastruktuuri tarvitsee lisää huomiota. Tiedämme, että komissio työskentelee asian kanssa vähän enemmän, jotta taloudellinen ja energiaintegraatio Kulutusintegraatio lisääntyy. Tuo on tärkeää. Järjestäytynyt rikollisuus muodostaa haasteen tuolla päin maailmaa. Täytyy miettiä mahdollisuutta, että meillä olisi tehokkaita välineitä niiden näyttämiseksi, jotka haluavat sitä vastaan taistella. Meillä oli neuvostossa keskustelua, josko nykyliittymisprosessi jossa tarkastellaan lakeja ja asetuksia paperilla olevia asioita. Riittääkö se? Missä määrin pitäisi mennä pitemmälle? Ja tarkastella, mitä tapahtuu, ja järjestäytynyt rikollisuus on tärkeä kysymys. Turkista on tullut me iso kumppani monissa suhteissa. Se on dynaamisimpia Euroopan talouksia nykyään. Se on ensimmäisen luokan ulkopoliittinen toimija, EUn ja Yhdysvaltojen kumppani. Ja liittymisprosessi on osa sitä. Isot haasteet tällä maantieteellisellä alueella ovat Niil, Niilin ja Indusjoen välillä. Ja minne päänsä kääntääkin siellä. Huolenaiheita näkyy. Egypti on huolenaihe, mutta myönteisiä merkkejä presidentti Morsi oli Brysselissä vähän aikaa sitten EUn sitoutuminen EU-hun lisääntyy. Myös rahoitusavun suhteen me etenemme. Heidän täytyy kyetä kriittisiin taloudellisiin uudistuksiin, jotka ovat Egyptin ja koko arabimaailman etenemisellä tärkeitä jotta he eivät setvi taloudellisia ongelmia ajatellen heidän kehitysvauhtiaan. Silloin politiikka näissä maissa 6-8 vuotta eteenpäin ajassa tulee olemaan todella takkuista. Eli talous on tärkeä kysymys. Minua huolestuttaa lähidän rauhanprosessin pattitilanne. Se, se rauhasta ei ole paljon kysymys, ei prosessistakaan, mutta lähi kuitenkin. Eli jännitteet kasvavat. Mitä enemmän asiat etenevät kuin nyt, ka- kahden valtion ratkaisu tulee olemaan yhä hankalampi. jos asiat etenevät näin, niin ajan myötä ne muuttuvat vielä vaikeammaksi. Kathy Ashton ja häntä että ihmiset työskentelevät paljon asian parissa, mutta asia nyt ei ikävä kyllä ole meidän käsissä ainoastaan. Leivästi sanoen Syyria on aika haastava politiikallemme, omalle tunnollemme monin tavoin – laajasti voin sanoa, että Syyriassa niin kuin paljon tilahidässä oli maallinen diktatuuri. Me toivomme, ponnistelemme, että tilalle tulee maallista demokratiaa. Mutta sinne voisi tulla islamilaista demokratiaa, sekä minulle. Vaikka silloin liittyy asioita, joiden kanssa täytyy olla tarkkana – Mutta vaarana on, että maa uskon ryhmien mukaan. Ja, ja jos tämä pirstautuminen eh, Beirutista Bahrainiin ja Basraan, niin sillä on isot alueelliset vaikutukset. Me tarjoamme humanitaarista apua. EU- ja jäsenvaltiot ovat johdossa pakolaisten auttamisessa, jotka pyrkivät, pyrimme pääsemään syrjään auttamaan ihmisiä pyrimme auttamaan erityisesti alueilla, jotka eivät ole enää hallituksen vallassa, jotta niitä pyöritettäisiin vähän järjestäytyneemmin ja voisimme auttaa ihmisiä. Meidän täytyy tukea poliittista prosessia siinä määrin, kun siellä sellainen on. Kofi Annan ei onnistunut siinä, kun turvallisuusneuvosto oli jakautunut, kun ne tiedämme. Rabrahimi on nyt alueella. Tapamme hänet ensi viikolla New Yorkissa Kuulemme hänen arvionsa, näkeekö hän mahdollisuuksia edetä. Toivotaan, että näin on. Sillä voimme välttää totaalisen teurastuksen. Sitten alueen auttaminen ei ainoastaan Syyriä, vaan alueen, johon vaikuttavat pakolaiset, talouksien romahtaminen, poliittiset ja uskontokuntien jännitteet. Täytyy omistautua enne, enemmän. Libanon kanssa se on ehkä haurain paikka, mutta älkäämme unohtako Jordania. Se kantaa raskasta taakkaa. Irak, jossa poliittiset ongelmat ovat viime kuukausina lisääntyneet. Ja Syyrian tilanne vaikuttaa sinne myös. Ja Turkki, joka joutuu myöskin kaatamaan taakkaa. Nämä, tässä on osa avainongelmistamme. En sano paljon enempää, mutta jos tätä asioiden kirjoa tarkastelee ja Yhdysvaltojen vaalikampanjaa, ymmärrettävästi ihan oikein talouskysymykset ovat pääasemassa siellä, niin saa kuitenkin vaikutelmaa, että Yhdysvaltojen ruokahalu aktiivisesti maailmassa toimimiseksi ei ole sitä, mitä se ennen oli. Jotkut pitävät sitä tervetulleena. Meitä se huolestuttaa, koska he ovat tärkeä osa. Heillä on tärkeä osa. Mutta vaatimukset Euroopalle, meidän toimintakykyyn, lisääntyy maailman alueella, jotka ovat relevantimpia meidän eurooppalaisten eduilla ja arvoilla. Ulkosuudepalvelun kanssa tehtävät työt täytyy nähdä näin. Meillä on Euroopan globaali strategia työstämme. Me teemme 2003 päätöksen Euroopan turvallisuusstrategiasta. Se oli huono asiakirja, mutta siitä on kauan aikaa. Me teemme uuden tarvetta. Neuvostossa on vähän vastahakoisuutta. Jotkut ajattelevat, että tämä on liian sotkuista puuhaa. Neljä hallitusta, Ruotsi, Puola, Italia, Espanja, Järjestävät, että pistetäänpä prosessi liikkeelle, joka on vähän vapaampi kuin toimielimien sisällä ja vähän laajempi. Olemme pyytäneet neljän maan johtavia ulkopolitiikan aivoriihiä työskentelemään yhdessä ensi kevääseen, luonnostelemaan eurooppalaista globaalia strategiaa. Kysymys on laajemmista asioista kuin turvallisuudesta. Kysymys on, miten me voimme vaikuttaa maailmaan nykyvälineillä ja uusilla, joita saatamme tarvita. Ensi keväänä me sitten syötämme tämän No, asiakirjojen muodolliseen prosessiin parlamenttiin, neuvostoon, komissioon. Niin, että 2014 paikkeilla asiakkaan tärkeää. Uudet instituutiot, uusia ihmisiä, uudet vaalit. Myös kriittinen vuosi, sata vuotta Sarajevan tapahtumisesta, ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tästä äärimmäistä katastrofista josta Eurooppa tavallaan vieläkin toipuu. Tämä on yksi pieni aloite, joka meillä taas on Euroopan toimintakyvyn kasvattamiseksi globaalina toimijana, arvojemme ja etujemme edistäjänä. Kiitos Elmar. Kiitos paljon näistä esityksistä, joka ei aina tapahdu tässä valiokunnassa. Täällä on valtava puhujalista. 14 puheenvuoropyyntöä. Sallin, että, että ehdikin ehdottaisi, että nyt ei oteta enää puheenvuoropyyntöjä vastaan. Ja toiseksi pyydän teitä puhumaan lyhyesti, jotta esimerkiksi puolitoista minuuttia alussa per puhuja ehkä vielä lyhyempäänkin, koska muuten emme, eh, emme tota, tästä selviä. Me haluamme myös vastauksia. Ensimmäiseksi herra Salafranca. Gracias, señor presidente. Eh, bienvenido. Eh. Kiitoksia, puheenjohtaja ja sydämellisesti tervetuloa ministeri Bildt. On mukava nähdä teidät noin huippukunnossa ja on, huomaa, että tiedätte mitä parlamentissa tapahtuu, te tiedätte Brokin mietinnön ja kuulitte myös tästä keskustelusta, jota kävimme vasta tänä aamuna eh, digitaalisen vapauden strategiasta EUn ulkopolitiikassa. Jotta olisimme uskottavia ulkopolitiikassa, meidän täytyy ensinnäkin eh, viedä eteenpäin omia prioriteettejamme myös Euroopan sisällä puhuitte Euroopan unionin pohjoisesta ulottuvuudesta. Kerroitte myöskin eh, vaalitarkkailumissiosta Georgiaan eh, ja viittasitte myös naapuruspolitiikkamme kumpaankin suuntaan. Te puhuitte lyhyesti myös Amerikan presidenttivaalista ja talouden merkityksestä. Meidän ulkopoliittiset hankkeemme voivat mennä läpi vain, jos me ensin ratkaisemme sisäpoliittiset ongelmamme. Viime viikolla komission puheenjohtaja Barroso sanoi, että venäläiset ja kiinalaiset G20-huippukokouksessa hyvin usein osoittavat meille, kuinka emme ole vielä ratkaisseet omia ongelmiamme. Meidän täytyy varmistaa, että me, jotka olemme suurin palvelujen ja tuotteiden tuoja ja myöskin suurin viejä, olemme uskottavia kansainvälisellä näyttämöllä. Nyt kysymys. Mainitsitte eh, erilaisia aloitteita eh, ulkosuudenhallinnossa ja haluaisin mielelläni kuulla teiltä, Mikä on teidän näkemyksenne ulkosuhdehallinnon tähän asti sitä toiminnasta? Kiitoksia. Sitten Rova Gomez paikkaa tämän hukkuneen, kadonneen ajan. Herra Bilt, jos lähdette siitä, että että Euroopan pehmeä voima johtuu taloudesta. Olen siitä samaa mieltä. miksi, sit, miksi te ette tee mitään näiden, näiden veroparatiisien suhteen? Voimmeko me äh, taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan kes- keskuudessa, ellei tätä tehdä? No, ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka, voiko se olla tavoitteidemme mukaisena, jos nämä porsareijät rikollisuuden sektorilla unot, jolloin diktaattoreiden voitot upotetaan näihin veroparatiiseihin. Tästä voi syntyäkin kysymykseni. Etiopia Tehän kohtelitti, pahoittelitte ö, tätä Etiopian ö, diktaattoria Molisinauja ja samaan aikaan kaksi ruotsalaista toimittajaa vapautettiin, jotka nyt ilmoit, kertovat niistä kokemuksista Etiopissa, mitä me teemme, jotta voitaisiin vapauttaa e-, etiopalaiset vangit, Esken Naga ja monet muut. Miten unohdammeko heidät, koska he eivät ole eurooppalaisia? Mitä me teemme edistääksemme dialogia sama Etiopiassa, jotta tämä maa ei hajoa, jolla olisi melkoiset vaikutukset ei pelkästään meihin. Ja kysymyksenne Syyriasta ja meidän oman tunnon ongelmamme tältä, tässä suhteessa. Olen samaa mieltä, mitä me teemme painaaksemme muutoks, uudistuksia turvallisuusneuvostoon, jotta todellakin emme sitten estä ihmisten kehitystä tämä äh, prosessi täytyy saada eteenpäin. Sitten, äh, sitten Rova Ojuland. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, olen täysin samaa mieltä arvion kanssa, e, että Euroopan unionin rooli äh, maailman näyttämöllä muuttuu ja vahvistuu. Ja siksi minulla on yksi asia, johon halusin kiinnittää huomioon. Te puhuitte vuoristokarapahista ja EUn rooli eh, siellä mielestäni on hyvin rajallinen ja mielestäni on nyt korkea aika katsoa, miten voimme vahvistaa Ranskan eh, paikallaoloa tuossa ryhmässä. Eh, ja toinen kysymykseni on enemmänkin tiedotusluonteinen asia teille ja pyytäisin myöskin teidän tukeanne ja yhteistyötänne, koska tänä aamuna tämä valiokunta hyväksyi suosituksen Sergei Magnitsin tapauksesta, eli ulkoasianvaliokunta laajalla yhteisymmärryksellä päätti, että tämä päätös viedään lokakuun täysistuntoon ja kun se on siitä äänestetty, niin se menee sitten neuvostoon ja kyllä te olette tienneet tästä tapauksesta jo joidenkin vuosien ajan ja Odotan nyt kovasti, että te ja teidän hallituksenne voi tukea tätä ehdotusta, että otan käyttöön viisumi pakotteet ja järjytetään varat niiltä, jotka ovat syyllisiä tähän Magnitskin tapaukseen, mutta myös laajemmin korruptoituneiden henkilöiden ja ihmisoikeuksien rikkojien varat toivoisin, että tämä asia otettaisiin esiin äh, neuvostossa mahdollisimman pian. Kiitoksia. Pyydän teitä pitämään kiinni tästä aikarajoitusta, kun muuten emme saa tätä läpi. Sitten Rova Brandner. Mr. Bill for being here with us today. Kiitoksia, herra Bild. Ennen kuin puhun tästä rauhaninstituutista, mainitsitte alko etujärjestön missio. siinä oli kaksi äh, jäsentä evättiin. Yksi oli äh, Saksan Bundestagin jäsen, ja tämä osoittaa, että etyjärjestön haitataan, mutta puhuisin kuitenkin Euroopan rauhaninstituutista. Tähän mainitsitte sen. No, joskus näissä kriisiaikoina unohdamme, miten, miten hieno projekti tämä Euro, Euroopan unioni on. Ja me olemme onnistuneet rake- ylläpitämään rauhaa lähes kaikilla mantereilla. No tietenkin se on jatkuva projekti, mutta edelleenkin meillä on sellaisia käsitystä, joista voimme olla ylpeitä. Ja minusta meidän pitäisi enemmän yrittää viedä tätä ajatusta eteenpäin ja auttaa niitä, jotka vielä hakevat rauhaa omiin yhteisöihinsä. Ja kriisi ei vähene, mutta se mikä vähenee on varmastikin meidän resurssoitimme ja kykymme ratkaista asioita. Ja tämä, tämä joskus johtaa myös sotilaallisiin tilanteisiin. Meidän täytyy olla ennaltaehkäisevämpiä, meidän täytyy investoida enemmän – kriisien ratkaisuun ennen kuin ne puhkeavat väkivaltaisiksi. Ja siksi me voimme, voimme kehittää tätä Euroopan työkalupakkia. Ei kilpailla toisten kanssa, toisten työkalujen kanssa, niin kuin sanoitte, mutta meidän pitää lisätä kapasiteettia, jota meillä ei, ei ole vielä riittävästi. Tämä, tässä on kolme asiaa, joita painotan. On ensinnäkin dialogi, virallinen EU ei siihen pysty. Me emme puhu voimme puhumaan yhdestä konfliktin puolesta. Meidän täytyy nopeasti lähestyä, jotta voitaisiin saada omat edustajamme paikalle. Kolmanneksi pitää myös käyttää asiantuntemusta ja kokemusta. Me tarvitsemme Tämä, emme ole, tämä ei ole mikään valtava instituutio. Me rakennamme kapasiteettia näissä maissa yksityistä ja julkisesti. Sitten voimme vahvistaa EUta edistämään sitä, mitä me olemme rakentaneet Euroopan integraatioprojektina. Kiitos. Um, on the, on last, um, Mitä tähän viimeksi mainittuun tulee olemaan samaa mieltä? Täysin. Teidän pointtinne on tärkeä. Eri konflikteihin puuttumiseen voi liittyä enemmän, enemmän vastenhakkoisuutta Saa nähdä. Mutta silloin ennaltaehkäisy on entistä tärkeämpi. Silloin meillä täytyy olla isompi työkalupakki toimijaksemme ehkäiseväksi. Euroopan rauhaninstituutti on pieni tekijä tässä isossa kuviossa, mutta se mahdollistaisi sen, että voimme toimia tilanteissa, joissa diplomaatit eivät voi juridisista tai muodollista syystä toimia, mutta täytyy mennä sinne. Amerikkalaisilla on noita instrumentteja muillakin on. Meillä ei. Puhumme tilanteesta, jossa Euroopan pe... mutta meillä ei ole välineitä käyttää Euroopan pehmeitä valtaa sovitteluun. Tämä on idea. Olen samaa mieltä. Venäjästä sanoisin, että teidän keskustelunne keskittyy erityisesti Magnitskiin. En mitenkään vastusta sitä ainoa mahdollinen varautumani on, että älkää kaventako tätä liikaa, koska ongelma on merkittävästi laajempi kuin tämä. Olin tässä äskettäin Moskovassa ja kykenin viittaamaan siihen, mitä Cathy Ashton sanoi Strasbourgissa taas istunnossa Euroopan kantana. Hän teki asian selväksi. Se oli kuultu Moskovassa. Se oli ihan selvää. Ja laaja viestinsä. On tärkeää jatkaa. Uutiset ovat, että USA on sulkenut Moskovan toimistonsa, koska he kokevat, että he eivät ole tervetulleita toimimaan demokratian ja ihmisoikeuksien parissa. Se on toinen merkki, josta pitää olla huolestunut. Tapasin Aleksei Navalnin ja e- erilaiset puolirikolliset ilmeisen poliittiset verojutut rasittavat häntä. Meidän pitää kiinnittää huomiota tätä jatkuvaan ongelmaiseen tasoilua. Magnitski valitettavasti tapaus on traagisesti sul, suljettu tapaus, mutta meillä on muita tapauksia. Takaisin pehmeän valtaan. Älkää saako minä puhumaan sitä, mitä pitäisi tehdä Euroopan talouksille. Paljon täytyy tehdä. Meidän täytyy lisätä talouksien tuottavuutta ja joustavuutta, tarttua väestökehitykseen, mutta eläkejärjestelmää. Jotkut meistä ovat tehneet jotain. Pohjois-Eurooppa pärjää aika hyvin tällä hetkellä. Mutta sanoin sen tietyllä nöyryydellä, koska 20 vuotta sitten tilanne oli toinen. Ja missä me olemme 20 vuoden kuluttua, en tiedä. Mutta se osoittaa, että asioita voidaan tehdä, täytyy tehdä. Ja jos ajattelee valtionmaita, jotka ovat tehneet perustavia uudistuksia, ne ovat nyt nousussa. Kaikkea tämä täytyy tehdä. Meillä täytyy olla solidaarisuuden yhteistyön raamit. Ja olen optimistinen, että tämä vähän paranee. Se, että tämä aloitamme näitä surkealle ulkopuolelta, vaikuttaa pehmeä valtaan. Mutta ei pidä unohtaa amerikkalaista ongelmaa. Siellä on tämä valtion talouden kuilu, joka on tulossa vastaan. Heidän vajeensa ovat isommat kuin meidät. Se, meidän, se on valtava suoritus heiltä. On kysymys merkkejä siitä, minne Kiinan talous on menossa. Kiinan talous on pärjännyt uskomattoman hyvin viimeiset 30 vuotta, mutta selvää on, että jatkon kannalta tarvitaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Nyt siellä johto muuttuu. Sama juttu Venäjällä. Ei ehkä maailman isoin talous, mutta, mutta he eivät ole hajauttaneet talot. Tieteellisesti, teknologisesti, inhimillisesti heillä on osaamista, hyvin lahjakas maa, mutta he ovat kyenneet diversioimaan öljy- ja maakaasu riippuvuudesta. Ja liuskakaasun myötä kukaan ei tiedä, mitä maakaasuhinnalle tapahtuu. Uudistetaan omia talouksia. Monenkin täytyy tehdä tämä. Olemme ehkä ratkaisseet joitakin ongelmia, mutta globaali talous kohtaa merkittäviin muutoksiin. Ja jos me onnistumme muuttamaan talouksia, siihen menee vuosia. Silloin meidän pehmeä valta lisääntyy. Maailmanpankin raportti, jonka ehkä olette nähneet vuoden alussa. Se koskee Euroopan kasvumallin loiston palauttamista, en muista sitä ihan tarkalleen. Hän sanoi, että se mitä Euroopan viime vuosikymmenen on tehnyt, on toiminut mallina. Nyt Euroopan pitää saada taas homma hanskaan, ei ainoastaan Euroopan vuoksi, vaan mallina, koska Maailmanpankki ja muut tarvitsevat sitä mallina, että maailma tekee, toimisi paremmin. Etiopia. Olette kuulleet, että minä olen äskettäin ollut tekemisissä Etiopian kanssa vähän enemmän kuin olisin muuten ollut. Monimutkainen maa, monimutkainen historia, country in Africa. Uh, Nigeria number one, Ethiopia. Nigeria, Ethiopia numero kaksi. Koon vuoksi emme voi, emme voi unohtaa, että tarvitsemme inklusiivista dialogia. Onko uudessa tilanteessa poliittiselle tilanteelle mahdollista vähän avautua? En tiedä, mutta meidän täytyy Amerikkalaisten kanssa, joilla on muusta syystä voimakkaat suhteet heidän kanssaan, meidän täytyy omistautua asialle. Keskustelin jonkun aikaa luin Michellin kanssa tästä asiasta. Alex Londers, herra Westcott. Me voimme tehdä paljon. Omistautuaksemme asialle voisimmeko saada Etiopiassa parempaa kehitystä ihmisoikeuksien, lehdistöoikeuksien suhteen, mutta myöskin miten me voisimme paremmin osallistua. Salafranka kysymys tasapainosta, miten me pärjäämme. Epäilemättä talouskriisi vaikuttaa. Mutta yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, siinä on vähän plussia ja miinuksia. kierrän maailmaa, niin nämä delegaatiot aika vakuuttavia. Muutkin kollegat ovat todenneet, että kun minä, minä menen kahden keskeisen tapaamiseen, esimerkiksi Pakistanissa, mulla on tietysti Ruotsin suurlähettiläs mukana, mutta myös EU-suurlähettiläs. Ja saan myös ulkosuudepalveluilta teemoja, joista keskustella. Se on hyvä meille ja hyvä ulkosuudepalveluille. Ja sen kaikki tekevät näin. On isoja maita, jotka ovat erittäin isoja omasta mielestään. Jotka eivät ehkä näin tee. Mutta no, me voimme vahvistaa asioita. Turvallisuusneuvostossa en vielä sanonut mitään. Mitä me teemme? Liian vähän. Minulla on idea, täysin mahdoton idea, että meillä pitäisi olla EUn pysyvä turvallisuusneuvoston jäsen. Mutta tuskin minun tarvitsee kertoa, kuinka paljon vastustusta joilta olemassa olevilta jäseniltä tulee. E, ennen mitä myöhemmin turvallisuusneuvoston täytyy heijastaa uutta maailmaa, ei vanhaa, joka on jo mennyt. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavat kysymykset. Tässä on lista. Sidanjan. Kiitos ministeri. On kiva puhua näin globaalisti ja vapaasti. Tämä vain kaksi kysymystä ensinnäkin, joka liittyy vähän rauhan instituuttiin. Minä suhtaudun erittäin myötä tuntuisesti tähän sinun ja Franciscan esittelemään projektiin, mutta kysymykseen liittyy rakenteiden päällekkäisyyteen. Ja mitä Salafranka sanoi, ulkosuudepalvelu on iso kone, raskas kone, joka näyttää muotoutuvan erittäin byrokraattiseksi. Kaksi vuotta sitä on pystytetty. Minulla on kysymyksiä sen prioriteeteista Brock-mietinnössä, sitä miten nämä nuotit muuttuvat musiikiksi, niin että meillä olisi aito globaali lähestymistapa. Meillä on instrumentteja ja soittimia, mutta kaikki eivät soi. Meillä on välineitä, joita emme käytä. Ajattelen puolustuspolitiikan välineitä, joita meillä on, ne ovat vaatimattomia, mutta globaalisti niitä, ne ovat alikäytettyjä. Ja sitten Georgia. Aloitetaan siellä ja sitten Venäjällä. Sellaista erittäin hyödyllistä arvostettua toimintaa, mutta venäläiset eivät hyväksy toimistaa Abhaasian toisella puolella. Otatteko venäläisten kanssa tämän esille, että löytäisimme ratkaisun? Ja Kirillov. Herra Kirillov. Herra Bild, nostan uudelleen tämän kysymyksen, koska ette vastanneet tähän kysymykseen liittyen jännitteisiin, jotka syntyivät Azerbaidžan ja Armenian välillä sen jälkeen, kun tämä azerbaidžanlainen upseeri armahdettiin. Tilanne on hyvin huolestuttava ja sanoitte, että meillä täytyy olla tehokasta politiikkaa naapurimaissamme. Mikä pitäisi olla EUn rooli tämän Äh, kriisin haiduttamisessa, paitsi äh, että ollaan äh, etykin välittäjä. Sanoitte, että meidän roolimme on varsin rajallinen. Pitäisikö meidän roolimme olla niin rajallinen? Ja tietenkin, jos vihamielisyydet puhkeavat, niin olemmeko sitten samanlaisessa tilanteessa kuin sota silloin Georgian ja Venäjän välillä? Tässäkin tapauksessa Turkki oli sitten Azerbaidžanin puolella meidän pitäisi olla siellä joka tapauksessa. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se yhdisti assosiaatiosopimukset kummassakin maassa äh, Pohjo- vuoristokaravahin konfliktin äh, järkevään ratkaisuun. Mitä mieltä te tästä ja meidän roolistamme unionina? Kiitoksia. Seuraavaksi herra Lambsdorff. Thank you. Uh, it's always a pleasure to listen to you. Kiitoksia. On aina ilo kuunnella teitä. Minulla on muutama kysymys Euroopan rauhaninstituutista. Ensimmäinen kysymykseni, miten te suunnittelette tu- sen saavan tukea jäsenvaltioista? Danjan sanoi, että Ranskan kanta tulee olemaan varautunut, lievästi sanoen. Tiedän, tiedän, tiedän. Eihän hän edusta Ranskan hallitusta täällä, tiedän, tiedän. Mutta olemme nähneet Ranskan kannan ylkosuuden hallinnossa siellä ei haluttu tälle hallinnolle mitenkään vahvaa roolia tai ylipäätään mitään roolia. Ranska myös vastusti Euroopan eh, demokratia eh, instituutti, että pitäisi teidän viettää enemmän aikaa Pariisissa, jotta voitte vakuuttaa sikäläiset näistä asiasta. Mutta minkälaista tukea saatte jäsenvaltioilta, koska olisi mielenkiintoista saada tällainen väline käyttöön, joka olisi joustava ja voisi työskennellä tältä pohjalta. Toinen asia on se, että miten te aiotte, miten mietitte tämän suhdetta ulkosuudenhallintoa silloin, kun tämä instituutti on, niin toimiiko se niin kuin omana yksikkönä vai olisiko se osa tällaista ulkosuudenhallinnan organisaatiota, mikä tämä suhde tulisi olemaan. Onko teillä ajatuksia tästä? Entäpä sitten rahoitus? Oletteko miettinyt rahoitusta koska nyt on aika, korkea aika päästä yksityiskohtiin, koska tässä on ei 15 kuukautta vuoteen 2014 suunnilleen. Seuraava on Rove Brizagic. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Karl valtavasta perspektiivistä Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Kaksi asiaa vain. Ensiksi Kroatia. Se liittyy kohta. Ja joukko ratkaisemattomia kysymyksiä on jäljellä. Me emme halua seurata maita sen jälkeen, kun ne ovat liittyneet. Mutta Bosnian ja Kroatian välinen paljas kysymys on avoin on myös muita potentiaalisesti kysymyksiä, jo, joista Kroatia ei välttämättä ole samaa mieltä naapureiden kanssa. Mitä mekanismeja meillä on toimia rakentavasti? Mitä me saamme tuloksia aikaan liittymisen jälkeen? Ja toiseksi Kosova. Tai lähemmin päivän tilanne. Me pyrimme normalisoimaan Kosovan ja Serbian tilannetta samaan aikaan, kun meillä on esimerkiksi Liettua, joka ei ole vielä hyvä ratifioineet Serbian assosiaatiosopimusta. Tämä mitenkään auta, se on aina maa, joka on tehnyt. Keskusteletteko te tästä neuvostossa? Keskusteletteko te Liettuan kanssa niin, että sen pitäisi ratifioida sopimus mahdollisimman pikaisesti? Lopes. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, toivottaa tervetulleeksi herra Piltin. Arvostan hänen rooliaan ja sitä roolia, jonka Ruotsilla on aina ollut rauhan puolustamisessa. Tämä alkoi Ulof Palmesta ja Ruotsi on aina edistänyt rauhan asiaa. Tämä oli ensimmäisessä maailmansodassa näin tästä puhuitte, mutta minä haluaisin puhua toisesta maailmansodasta ja kaikesta Geneven yleissopimuksesta, joka tehtiin sen jälkeen. Monet valtiot, jotka allekirjoittivat silloin, eivät kuitenkaan pidä kiinni näistä sopimuksista. Meillä on kansainvälistä oikeutta, meillä on humanitaarista oikeutta, joka koskee myös Syyrian sotaa, mutta sitäkään ei pidetä kiinni. Tämä on ongelma myös kan- siviiliväestölle. Joten kysymykseni kuuluu, miksi ei vaadita, että näitä yleissopimuksia noudatetaan? Euroopan pitäisi vaatia sitä. Ja mitä Ruotsi voi tehdä neuvostossa ja mitä tämä rauhaninstituutti voi tehdä? Me puhumme ennaltaehkäisystä, mutta me emme yritä ratkaista ongelmaa. Mielelläni sanoisin teille, että valtaa pitävien ei pitäisi olla heikkoja ja paras tapa puolustaa rauhaa on edistää sitä. Yes, whatever this Asian means. Um, it is of course true that... Niin, mitä tahansa tämmöistä tarkoittaakin. No, yleissopimukset ovat, ovat ei, mutta niitä, niitä pitäisi myös noudattaa. Silloin, silloin valitsisi rauha ja demokratia ja äh, iloisuus maailmalla, mutta näin ei ole. nämä yliössopimukset, niitä rikotaan ja siksi syntyy sotia ja niitä rikotaan sen takia, koska katsotaan, että on liian paljon paineita tai liian paljon <clears throat> turvalausekkeita on muita. Me, me ikään kuin olemme idealismin ja, ja, ja taas toisaalta tällaisen brutaalin todellisuuden välissä todellisessa maailmassa. Meidän tehtävämme on asteittain kaikilla välineillämme siirtää tätä maailmaa kohti oikeaa suuntaa. Me olemme lukeneet historiaa ja olemme eläneet oman aikansa. Me tiedämme, että tämä ei tapahdu yön yli, mutta askel askelta, vaihe vaiheelta meidän täytyy pystyä selvittämään, mitä me voimme tehdä. Anna, puhuit muuten ruotsia. Tämä Liettua juttu täytyy tunnustaa. Minä en tiennyt sitä, että se ei ole ratifioinut minun täytyy hankkia lisää tietoa tästä. No Balkanin alueella, siellä on aika lailla ongelmia. Voi olla isoja poliittisia tai pieniä poliittisia ongelmia. Olen pikkusen huolissani näistä asioista, joista, joista puhuit, niin kuin Bosnia ja Kroatian välillä. En nyt sanoisi, että, että, että se on paha tahtoa, mutta tämä, tässä, tämä oli aikoinaan yksi maa. Ja ainakin historiankirjoista se voi lukea, siitä on jonkin verran aikaa jo mutta nyt siinä on EUn raja näiden bosnia ja Kroatian välissä. Ja EUn raja, kaikki, kaikki ne ajatukset, mistä me olemme puhuneet ja tehneet päätöksiä, tämä on aika tiukka juttu. Tämä on ollut haluttomuutta Bosnian puolella nähdä todellisuus ja joskus myös Belgradissa ei ole nähty, ei Belgradissa, vaan Brysselissä ei ole nähty tätä ei ole nähty oikeastaan tämän ongelman laajuutta, mikä, joka syntyy ensimmäinen heinäkuuta maatalouskaupassa, rajanylityksissä, rajatarkastuksissa, kaikissa näissä asioissa. Se, mitä me voimme tehdä, on rohkaista komissiota olemaan aktiivinen. Tässä oli kaiketi kokous, komission ja parin ulkoministerin kokous tässä äskettäin, ja jos me voimme tehdä jotakin näiden teknisten neuvottelujen eteenpäinviemiseksi, meidän täytyy tehdä se, mutta on tärkeää, että nämä asiat selvitetään ja sillä tavalla, että, että ne eivät vaikuta kielteisesti siihen, miten ihmiset elävät. Herra Lambsdorff, aika lailla hyviä kysymyksiä tästä rauhaninstituutista. En nyt, en nyt kaikkiin halua antaa lopullista vastausta, koska sanotaanpa niin, että kuunnellaanpa ensin toisiaan. Mutta alustavasti sanoisin, että en minä välttämättä, välttämättä halua nähdä rauhan instituuttia osana e instituution rakennetta tai omana instituutiona, koska siinä on vissiä haittoja. Todennäköisesti haluaisin nähdä sen tällaisen ikään kuin riippumattomana, joka on EUn lähellä, läheisyydessä jonkinlainen linkki parlamenttiin tai ulkosuudenhallintoon hallintoon niin, että siellä olisi myös tällaista liikkumavapautta. Tämähän, tämähän se idea on. Eikä sitä sidottaisi tällä byrokraattisilla jutuilla, joita parlamenttiin kuuluu. Ja muuhinkin elimiin kuuluu. Ja siksi se kysymys rahoituksesta saattaa olla niin, että meillä täytyy että saamme rahoitusta useistakin jäsenvaltioista ja instituutioilta. Vähän samaan tyyliin, kuin voimme tukea muita instituutioita, me voimme tukea tätäkin instituutiota tai instituuttia. Ja se voidaan saada tällainen sekarahoitusratkaisu, joka sitten edesauttaisi sitä näinäistä itsenäisyyttä tai riippumattomuutta. Tämä on aika vaikea tasapainoharjoitus, koska instituutti on vahva tiettyyn mittaan, koska se on osa Euroopan unionia mutta jos se on, jos on niin liittyneenä Euroopan unioniin, mutta jos se on osa Euroopan unionia, niin se saattaa menettää mahdollisuutensa tehdä niitä asioita, joita me haluamme sen tekevän. Tässä täytyy, tästä täytyy keskustella avoimesti ja siinä voidaan vähän luovia, jotta saadaan tyydytettyä nämä erilaiset tarpeet. Saattaa olla niin, että, että, että että ehkä minun täytyisi viettää enemmän aikaa Pariisissa. Se ei se ole koskaan mitenkään väärin. Sitten vuoristokarabah Azerbaidsjan. Toivon, että minulla olisi hyvä vastaus. Minulla ei ole. Me yritämme, silloin kun Ruotsi oli puheenjohtajamaana jokunen vuosi sitten, että voisimme saada aika jonkinlaisen EUn kanna Ja vastaus oli ei. Oikeastaan kolmen voimalla tai oikeastaan viiden voimalla, koska tämä oli aika herkässä vaiheessa. Minun näkemykseni oli silloin, että ei kannata lähteä häslimään jos eteenpäin menoa nähtävissä. Meillä on assosiaatiosopimus ja tiettyjä mahdollisuuksia naapuruspolitiikassakin, mutta ongelma tässä on se, että, että tässä on melkoinen ero Armenian ja Azerbaidsanin välillä. Voimme ehkä uskoa, että meillä on jonkinlaista vipuvoimaa Armenian suuntaan, se on, mutta se on eri, eri juttu taas Azerbaidsanin kanssa. Mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että me olisimme, olisi pitänyt oppia vuodesta 2008, jolloin oli, laiminlyötiin, ää, laiminlyötiin tämä tämä varovaisuus. Sota olisi voinut syttyä silloin, ja nyt sota voi syttyä myös tässä naapurustossa. Meidän täytyy olla valmistautuneita, meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen sen estämiseksi, että etukäteen, ja jos sota syttyy Nuoristokarabahista, kaikki ne ympäristötekijöineen tekijöineen, Venäjän strategiset intressit ja muu, niin se voisi olla sellainen, joka voisi vaikuttaa todella rankasti. Ja sitten katsotaan ulkosuudenhallintoa. Totta kai meidän täytyy selvittää ja arvioida sitä koko ajan. E, ilmeisesti ensi vuonna tulee tällainen, tällainen muodollinen arvio paljon hyvää voidaan sanoa. Se, että mikä on oikeastaan minun vaikuttanut aika lailla, on Lissabonin sopimus oli ikään kuin yhtenäistämässä äh, niin, että Brysselissä valitsisi harmonia ja niin poispäin. Se oli ehkä hyvän raivi ajatus. Kyllä tässä jännitteitä löytyy ulkosuudenhallinnon neuvosto ja komission välillä, mutta se hämmästyttävää oli, että, että tämä Äh, Cathy Ashton on myös komission varapuheenjohtaja, niin tästä voidaan keskustella, onko se toiminut. Mutta se on hyvä näin ää, äh, äh, laajentumis- ja naapurusaikoina, mutta komissio tekee omit, omat juttunsa, mutta on, pitäisikö nämä niin kun, yhdistää EUn globaali strategia, jota me toivoimme tapahtuvan Lissabonin jälkeen, niin siihen, siinä on nyt oikeastaan aika lailla kysymysmerkkejä, jos se, pukea diplomaattiseen asuun onko sitten jonkinlaista instituutiollisia korjauksia, jotka voisivat parantaa tätä tilannetta. En ole varma siitä, onko jotakin muuta vai pitäisikö meidän vain oppia yhdessä paremmin, niin en tiedä. Mutta ongelmat täytyy identifioida. Ja silloin kun me teemme tämän arvion ja ulkosuudenhallinnosta ensi vuonna, ja toivottavasti, toivottavasti siitä saadaan uusi mietintö, joka voisi sitten, se voisi, se voisi ehkä olla tyytyväinenkin. Ehkä se voisi sitten myötä vaikuttaa tähän keskusteluun, jota me neuvostossa käy, ja jäsenvaltioiden tasolla te, käymme, jotta voisimme parantaa tilannetta, koska tämä on vaikea juttu, että tällainen ulkosuuden hallinnon rakentaminen kaiken kaikkiaan hyvä, mutta paljon asioita jää tehtäväksi. Georgia. Puhuinko sitä Moskovassa? En koska olen tehnyt sen niin useaan otteeseen aikaisemmin. Meillä on ollut laajoja keskusteluja Georgiasta, täytyy sanoa. Se on aina tapahtuu Moskovassa. Se on oikeastaan osa pysyvää agendaa siellä. Mutta EUMM e on tärkeä missio. Ilman tätä missiota siellä koko kaukasuksen alue olisi paljon vaarallisempi paikka kuin nykyään se fakta, että emme koskaan kuule siitä mitään, on mielestäni osoitus tämän EUMMn onnistumisesta. Kaiken kaikkiaan EUn panos on ollut hyvä silloin, kun me lähdimme tähän sotaan merkittävällä taloudellisella avulla, lähetimme tämän EMM tämän mission sinne, seurantamission, ja siinä tällainen me olemme seurannassa Georgian äh, äh yhteiskunnan kehittymisessä. se on jonkinlainen menestystarina tämä Georgia tuolla äh, noin Euroopan unionin silmin, silmin katsottuna. Muuttuuko se ja, ja mitä venäläiset tekevät? Äh, Abhasia, Etelä-Ossetia äh, ja niiden itsenäisyyttä. Silloin kuka muu on tunnustanut ne? Etelä-Ossetian. Nauru, Nauru, Nauru, Nicaragua ja, ja eikä kukaan muista, kuka se oli, tai mikä se oli. Joka tämä on osoitus tästä Venäjän ulkopolitiikan melkoisesta menestyksestä, että he eivät pystyneet enempään. Ja, ja näin ajan mittaan tätä tilannetta selvitetään. Mä haluaisin painottaa sanaa ajan mittaan. Mitään ei tule tapahtumaan lähitulevaisuudessa, mutta on hyvin tärkeää, että me olemme, pidämme tämän agendalle, me olemme, pidämme kantamme. Sitten ehkä asetelma muuttuu matkan varrella. Ja sitten meidän pitäisi pystyä toimimaan. Abhaasia ja Etelä-Ossetia, ne voisivat olla alueita, jossa Euroopan rauhan instituutti voisi tehdä juttuja koska se on aika vaikea tehdä muodollisen diplomatian keinoin. Saimme tietää, naurun lipussa on ruotsin värit, sinisen ja keltainen. Sori vaan, sanoo. En nyt voi lähteä muuttamaan ruotsin lipuvärejä. Ja Ukraina kanssa. Herra Pit- Pitella. Kiitoksia. Hyvä ministeri, olen iloinen voidessani nähdä teidät täällä joukossamme jälleen ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte Balkanin maista. Te varmaan tiedätte, että täällä on useita, jotka tuntevat olensa turhautuneeksi, kun näkevät tilanteen joissain Balkanin maissa, Bosnia-Herzegovinassa ja Makedonia-Fyromissa erityisesti. Mielestäni oli hyödy, olisi hyödyllistä olla kunnianhimoisempi poliittisesti tässä yhteydessä. Me tarvitsemme edistysaskelia, mutta on myös muita toimijoita tällä alalla, joiden edut eivät aina ole aivan linjassa Euroopan etujen kanssa. Enemmän Eurooppaa, sen pitäisi tarkoittaa enemmän Eurooppaa Euroopassa ja Balkanin maat ovat vieläkin osa Euroopan unionin rauhan agendaa, joten kysymykseni kuuluu, voisitteko kertoa hiukan enemmän Bosniasta, Herzegovinasta ja Makedoniasta, mahdollisesti myöskin Turkista. Kiitoksia. Has... Kiitoksia. Herra Somakleos. Ευχαριστώ κύριε Puheenjohtaja, ensinnäkin haluan kiittää herra Pilttiä hänen esityksestä, vaikkakaan en ole kaikista asioista samaa mieltä, mitä hän sanoi. Haluan rajoittua hänen viittaukseensa Turkkiin. Hän sanoi, että, että se olisi ensisijainen kumppani, kumppani Euroopan unionin kannalta. Minä toteaisin, että se voisi olla ensisijainen eu kumppani – Herra Biltz, tiedättekö, että Turkki edelleenkin ei ole, on jättänyt tunnustamatta äh, Kyp, äh, Kyproksen ja näin ollen yksi äh, EUn täysjäsen on tällaisessa tilanteessa. Tiedättekö, että, että erilaiset yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmat ovat jääneet tunnustamatta ja täytäntöönpanematta Turkin toimesta konkreettisesti entäs olisiko, mitäs jos Turkki ei tunnustaisi Ruotsia tai ei päästäisi ruotsalaisia aluksia Kyprokselle? Olisiko, te, olisiko, teille, olisiko teille samanlainen näkemys? Ja tiedän kyllä, että Ruotsin kansa on, on tuonut maailmaan paljon tyytyväisyyttä ja rauhaa. Sen minä tunnustan. Kiitoksia. Herra Lesek. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja jako sprawozdawca... Herra ministeri, Georgia mietinnön esittelijänä ajattelin edes kysyä asiasta jotain, mutta olette jo vastannut, joten kun olen samaa mieltä, en toista kysymyksiä. Tässä on puhuttu Georgiasta ja Vuoristokarabahista, mutta Transniestriasta voidaan myös puhua. Näin yhteenvedonomaisesti. EUna meillä näyttää olevan lisääntyvä viestintäongelma Venäjän federaation kollegoiden kanssa. Näettekö valoa tunnelin päässä? Koska ratkaisun avaimet sijaitsevat Moskovassa miten meidän pitäisi kommunikoida Venäjän kanssa, että he tunnustaisivat meidän argumentteja. Kiitok, kiitoksia. Herra Landsbergis. Thank you, President. Uh, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, herra ministeri. Eh, minulla on ilo toivottaa teitä tervetulleeksi tänne. Kysymykseni on ihan pikkuinen. Eh, Georgia ensimmäinen lokakuuta, kun Venäjän joukot tiivistyvät rajoilla ja sisällä miehitetyillä aloilla ovat mahdollisesti valmiita jatkamaan invasiota. Ehkä he etsivät vain tekosyytä, kuten 2008 joka tekee siis tästä vaalitilanteesta nyt erittäin e-, epänormaalin ja saattaisi lykätä vaaleja kahdella tai kolmella kuukaudella. Mutta koska näin ei kuitenkaan tapahdu, niin mitä aiotaan tehdä, jos venäläinen oligarkki onnistuu saamaan riittävän osuuden äänistä ja syntyy protesti siitä, miksi hän ja hänen rahansa eivät voita. Miten, ei voida ta- miten voidaan taata sitä, etteivät venäläiset joukot harjoittele Tbilisissä? Voitaisiinko tätä kysyä Kremliltä etukäteen? Ja toiseksi teidän mielipiteeni jo mainituista yrityksistä Euroopan toimielimissä – Eh, mainitsematta nyt sitä Minskin ryhmää, eh, koettaa välttää puhua eh, vuoristokarabahista Armenian sotilasvalvonnan alaisena. Eikö tämä ole este rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi? Ja jopa alueet, jotka on miehitetty myöhemmin, niitä ei pidetä ongelmana. Ilmeisesti tämä eh, allianssi Venäjän kanssa vahvistuu ja sillä on vaikutusta suurissa pääkaupungeissa, niin, että tämä väärä status quo säilyy eh, loputtomiin. Voisiko eurooppalainen rauhaninstituutti eh, toimia tässä eri tavalla vähän hedelmällisemmin? Uh, thank you very much, uh, Mr. Minister. As you... Paljon kiitoksia, herra ministeri. Olemme iloisia nähdessämme teidät täällä. Olemme iloisia kuunnellessamme sisällöllisiä vastauksia. On hyvä olla yksi viimeisiä kysymyksen esittäjiä. Herra Landsberger kysyi Georgiasta. Mutta kysyisin opposit, Georgian oppo, sitten puolella Ivanishvilin suolta tulee paljon provokaatioita. Monet ajattelevat, että niiden takana on Moskova ja tarkennus on kuumenta peliä. Miten te näette nuo provokaatiot? Toinen kysymys koskee vuodesta Karabahia. Olisin erittäin iloinen, jos te voisitte kertoa, miten euroolia kasvatetaan. Koska Muuten on liian myöhäistä. Ja voimme odottaa, että tapahtuu samaa kuin Georgiassa 2008, mutta pelkään, tämän vuodesta karabahissa konflikti on isompi. Ja lopuksi hyvin niin spesifi kysymys. Olen latvialainen. Ja latvialaisella tämä kysymys on ratkaiseva. Tämä on komission Gazpromin Gazpromiin liittyvä tutkimus. Putin on kieltänyt tarjoamasta tietoa tälle tutkimukselle. Miten näet tämän prosessin etenevän? Well, on the, uh, on, on the last question, that is of course... Tästä viimeistä kysymyksestä tämä on menettely, jonka komissio on käynnistänyt ja uh, komission valtuutuksien alaisena ja vaikuttaa siltä Moskovassa, että Gazprom oli erittäin huolestunut ja sitten he eh, pysyvät tätä suojaa, että heidän tarvitsee antaa tietoa. He voivat kyllä yrittää sitä jonkun aikaa, mutta tietämättä mitään tapauksesta. Minun ei tulisi tietää mitään tapauksesta, koska komissio tekee sen riippumatta ilman, että jäsenvaltiot voivat vaikuttaa siihen tai Euroopan parlamentikaan mutta komissio on osoittanut olevansa mm, hyvin päättäväinen tällaisista asioista ja he tulevat varmaan tuota päättäväisyyttä osoittamaan myös tässä tapauksessa. Sitten Georgiasta herra Landsbergiksin eri kysymykset. On todella tärkeää sanomme kaikille osapuolille, että kaikilla on äh, velvollisuus noudattaa pelisääntöjä äh, näissä vaaleissa. Ja meillä on per capita enemmän vaalitarkkailijoita Georgiassa kuin missään muussa tapauksessa, josta minä tiedän. Ja äh, tarkkailijat äh, tekevät arvion vaaleista pari päivää vaalien jälkeen. Ja tuo arvio vaalien laadusta, se on kaikkien otettava huomioon. Nämä kaksi viestiä olivat tärkeitä. Ne esitin Georgiassa sekä opposition että enemmistön pakeilla ja myöskin Moskovassa sanoimme, että me, tämä on hyvin tarkkaan valvottu vaali ja että meidän täytyy luottaa tähän tulokseen. Sitten on jonkinlaista yritystä tässä sekoittaa pakkaa. Nimittäin aivan yhtäkkiä jostain aivan tuntemattomasta Floridasta, Amerikasta tulee jotain kansalaisjärjestöjä, jotka eivät koskaan harjoittaneet mitään vaalitarkkailua ja tulevat paikan päälle ja sanoo, että he haluavat sanoa sanansa. Meidän täytyy olla vähän varovaisia. Meillä on Oder etyjistä, varmasti Euroopan parlamentti. Meillä on Euroopan neuvosto, heitä meidän tulisi kuunnella. Ja NATO, no, he käsittelevät puolustusta. Ja sitten meillä on myös amerikkalaiset uskottavat ihmiset, jotka tietävät jotain vaalitarkkailusta. Meidän täytyisi kuunnella heitä ja unohtaa nämä muut, jotka yrittävät tässä sekoittaa tätä peliä. Sitten vuoristokarabahista toivoisinpa, että minulla olisi vastaus. Me eh, ennen Kasanin kokousta olimme vaiheessa, että eh, oli toivoa jonkinlaisesta läpimurrosta. Silloin presidentti Medvedev yritti todella mielestäni tehdä jotain hyvää, mutta tämä epäonnistui tällä pienellä eh, muutoksella viimeiseen sanoon. Kasanin jälkeen ei ole kovinkaan paljon tapahtunut ja jännitykset kiristyvät tämän Unkari Azerbaijan jutun takia, joka on monella tapaa hyvin outo. Nyt diplomatialla yritetään hiukan rauhoittaa tilannetta, kun tässä kuumassa vaiheessa vaarana on, että kaikki riistäytyy hallinnasta ja seurauksia ei pystytä ennakoimaan. Meidän täytyy yrittää rauhoittaa tilannetta. Tämä on se viesti, jonka välitämme amerikkalaisille ja venäläisille. Itse asiassa luulen, että he toimivat niin. Ja sitten täytyy katsoa, että pystymmekö uudelleen käynnistämään sen, mikä epäonnistui Kasanissa, ja voiko EU tehdä jotain. En usko, että meidän tulisi mennä sinne sillä tavoin, että äh, vaarannamme mahdollisen sopimuksen. Meidän täytyisi tukea tätä rauhoittumista ja samalla helpottaa sitä, että tämä poliittinen prosessi taas saadaan käynnistettyä suuntaan tai toiseen, koska mitä kauemmin tämä jatkuu, niin sen vaarallisemmaksi tilanne muuttuu. Transnistria ja miten kommunikoidaan venäläisten kumppaniemme kanssa. Kestävyys, selkeys, tämä loppujen lopuksi on ainoa asia, jota voimme tehdä. Turkki. No, Turkki on pääkauppakumppani EUlle. Joskus sanon, että no, luulen, että meillä on kai kymmenen strategista kumppanuutta, ymmärtääkseni. Meillä on Kiina, huippukokous tänään mutta käytännön kokemuksesta, niin kun olen työskennellyt eurooppalaisessa ulkopolitiikassa, meillä on aksivaltioiden kanssa todella teemme yhteistyötä kumppaneina ja yritämme saavuttaa jotain. Ja ensimmäinen on Yhdysvallat ja toinen on Turkki. Ja tämä johtuu myöskin Turkin maantieteellisestä sijainnista. Turkki on tärkeä kumppani ja on monia asioita, joita emme voi toteuttaa, jos meillä ei ole Turkkia ja Yhdysvallat puolellamme. Sitten meillä on tämä Kyproksen jakokysymys. Kävin siellä vähän muutama päivä sitten ja vierailin myöskin YK luolla ja kävelin tuolla vihreällä vyöhykkeellä Nikosiassa. Ja se tosi seikka, että meillä on Euroopan unionin pääkaupunki, joka on jakautunut ei sodalla tai linjalla, vaan tää, siellä on tällainen alue, joka on aika laaja, niin se osoittaa, kuinka ollaan poliittisesti ja diplomaattisesti epäonnistuttu. Ja tämä on asia, jossa Euroopan unioni voi tehdä hyvin vähän, itse asiassa ei mitään, ja tämä turhauttaa usein. Toiset pitäisi olla aktiivisempia, jotta tämä Kyproksen jako voitaisiin sitä voitaisiin päästä eroon. Se olisi tärkeää Kyproksen kannalta, Euroopan unionin kannalta, kaikkien maiden kannalta. Joskus me jotenkin unohdamme sen, mutta kyllä meidän pitäisi kiinnittää siihen huomiota. Sitten edustaja Peterle, jotkut meistä ovat käsitelleet ehkä liian paljon Balkanin maita viime vuosina. Ja joskus saa sen vaikutelman, että jotkut valtiot kyllästyvät Balkanin asioihin, mutta olette oikeassa. Tämä on osa tätä turvallisuus- ja rauhakysymystä. Ei meidän pitäisi nyt olla liian pelokkaita ja sanoa, että siellä syntyy nyt sotaa. En usko, että näin on, mutta historia vie aikansa ja jännitteitä on ja ainoa väline, joka meillä on käytössämme on Euroopan integraatioprosessi. Bosnia voi olla todella turhauttava paikka. He ovat eivät nyt pääse yhteisymmärrykseen Sarajevon kansallismuseon rahoittamisesta, mikä mielestäni turhauttavaa. Me olemme käyttäneet hyvin paljon ruotsalaisten veronmaksajien rahoja tämän uudisrakennuksen korjaamiseen ja ensimmäisissä kokouksissa. Meillä oli mahdollisuus sodan jälkeen saada kolme osapuolen johtajat saman katon alle ja se onnistui tuolla kansallismuseossa, koska sitä pidettiin neutraalina paikkana, mutta nyt he eivät sitten voi sopia tämän kansallismuseon rahoittamisesta ja Bosnian kosen sulkea, mikä ei kerro hyvää Bosnian poliittisesta tilanteesta tällä hetkellä, mutta inhimillisellä tasolla tämä maa on kuitenkin etenemässä. Puhuimme Kyproksen jaosta, siellä tuo jako näkyy, siellä on tämä vihreä vyöhyke. mutta Bosniassa voi kulkea paikasta toiseen, mutta siellä ei näe mitään. Me tiedämme, missä niin kutsuttu raja-alue on, mutta täytyy olla kyllä asiantuntija, jos haluaa sen nähdä. Ihmiset liikkuvat vapaasti ihmisten välinen interaktio on vapaata. Eli hyvää kehitystä on, mutta meidän täytyy rohkaista sitä. Makedonia, Fyrom, kyllä, meidän täytyy mennä eteenpäin tässä asiassa. Ja tiedän, että komission jäsen Fyle on sitoutunut tähän ja neuvostosta annamme hänelle kyllä kaiken tukemme. Tämä ei varmaan vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta ainakin muutama kommentti tästä laajasta agendasta, joka meillä on jäsenvaltioiden ja parlamentin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistuttaisin teitä, että meillä on mahdollisuus jatkaa tätä keskustelua kello 14.30 5G2, jossa puhumme, puhua erityisesti Euroopan rauhaninstituutista. Karvildin kanssa kaikki ovat tervetulleita liittymään tähän keskusteluun kello 14.30. 5G2. Hyvää ruokahalua, mukavaa lounasta, kuulemiin.